Hyvää huomenta vielä uudestaan kaikille. Tiedoksenne sen verran, että kohta 10 George Lyonin kohtaan siirrettävä iltapäivälle. Kyse on muutogeenistä kasveista ja niiden viljelystä, koska odotamme kaikki asiantuntijoiden saapumista paikalle, joten direktiivin muuttaminen siltä osin, kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää se, se siirretään iltapäivälle kello viiteen, kello 17. Muilta osin esityslista pysyy sellaisena. Ovatko kaikki tuoneet mukana äänestyskortit? Hyvä. Sitten esityslistan ja kohtaan kahdeksan maatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä. Edustaja Saarbu on tässä esittelijänä. Anna hänelle hetken kuluttua puheenvuoron. Tässä on kyse aloitemietinnöstä, oma-aloitemietinnöstä ja siinä on tarkistuksia 185. Kompromissitarkistuksiakin on laadittu varjoesittelijöiden kanssa aika runsaasti. Uskon, että voimme pikaisesti edetä äänestyksen, mutta annan kuitenkin puheenvuoron vielä esittelijällemme. Rova Saarvo, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vă rețin mult. Monet kiitokset, puheenjohtaja. Haluaisin esittää asiani lyhyesti, koska haluaisimme äänestää pikaisesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää sihteeristöä tuesta ja haluan kiittää myöskin varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoja tästä valiokunnasta, jotka... Grazie Daciana. Possiamo... Kiitos ja niin voimme sitten aloittaa äänestyksen. Ensin kompromissi ykkönen. Äänestys alkaa. Ah, you need to talk, sorry. I was... Albert Dess ha chiesto la parola. Albert Dess pyysi puheenvuoroa. Ja, ich habe heute Tänään ensimmäistä kertaa minulla ei ole korttia mukana. Niin pyydän, että minun ääneni otetaan huomioon näin muuten ilman korttia. <laughs> Okei. Okay. Allora, um, prendiamo... Selvä, tämä kirjataan tiedoksi. Ja äänestys alkaa. Kyseessä kompromissi yksi. Ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestäkää nyt. Onko Markkin äänestänyt? Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 6. Äänestys alkaa. Tarkistus 6 menossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Seuraavaksi tarkistus yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus yhdeksän hyväksytty. Sitten 11 ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Sitten 12. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa siis 12. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14. Äänestys alkaa. 14 menossa siis äänestys päättyy. Hyväksytty. 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 Lullingilta ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 20. 20. Äänestys alkaa. Tarkistus 20 menossa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 22 pyysi puheenvuoroa. Ole hyvä. Screen is always three votes behind where the... Me olemme aina kolme äänestystä jäljessä. Tämä on nyt vähän hämmentävä. Onko sen pakko olla näin? Aikaisemmin meillä oli me, kun me katsomme tätä ja sitten kuulemme jotain muuta, niin tässä pitäisi olla tätä koordinaatiota enemmän. Okei, okay, grazie Mariad. Facciamo un... Kiitos, tämä tarkistetaan. Votiamo, apro la votazione all'emendamento 22 tarkistus seuraavaksi. Äänestys alkaa. Doesn't work. Spin it. Chiedo scusa, eh, il, il problema McGuinness. Rova Mäkinäs ongelma on seuraavanlainen. Äänestyksen äh, äh, numero on äh, tuolla taululla. Eli tämä nyt 17 äänestys. Älkää tuota turhaa katsoko. Älkää lukeko sitä, vaan kuunnelkaa pikemminkin, mitä puheenjohtaja sanoo. No niin, hyväksyimme tarkistuksen 22. Ja nyt siirrymme eteenpäin 23. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24. 24 hyväksytty. Sitten 25 ja äänestys alkaa. 25 hylätty. 28 Mäkinnäsiltä. ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29. Äänestys alkaa tarkistuksesta 29. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 Bosilta. 31. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36. Laajan ja muut. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 siis menossa hyväksytty. Sitten kompromissi 2. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Siis kompromissi 2 hyväksyttiin. Seuraavaksi 37 tarkistussa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39. Tarkistus 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Proszę o powtórzenie głosowania. 40 Tarabella. 40 Tarabellalta äänestys alkaa ja ensimmäinen osa menossa. Ensimmäinen osa tarkistuksesta 40. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten Tarabellan tarkistus 42. osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa hylättiin. Sitten 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. tarkistus 14. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 43. Ei 44. 44. Raimers ja Paulsen. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 45. 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 48 Ashfordilta ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 48 menossa hylätty. 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 50. Äänestys alkaa. Jäkeliltä siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52. Ei, puheenjohtaja Korea 51. Ja äänestys alkaa, tarkistus 51. Äänestys päättyy, hyväksytty. 52. Alueet Laajan Polsen. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kompromissi kolme Äänestys alkaa kompromissi kolme siis menossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi 16 hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 66. 66. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 4. Ja kahvitauko, sanoo puheenjohtaja. Äänestys alkaa. Kompromissitarkistus neljä. Se hyväksyttiin jo. Ja sitten kompromissi viisi. Äänestys päättyy. Kompromissi vitosesta. Hyväksytty. Seuraavaksi 76 Mäkinäisiltä. siltä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 80 asfaltilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tällä kertaa. 82. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa 82 menossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83. 83. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84. Äänestys alkaa. Rantainen ja muuta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6 seuraavana. Nyt äänestys siitä. Eli kompromissi 6. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 88 seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Albert äänesti vastaan. Jaha, niin toisa. No niin, sitten 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 92. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 93. Tämä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 94. Ka 94. Tämä äänestys päättyy. Hylätty. 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 96. Tansilalta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tasatulos, mutta siis hylätty. 97. 97. hylätty. 98 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 100. Äänestys alkaa tarkistuksesta 100. Äänestys päättyy. Hylätty. 99. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 102 seuraavana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 103. Hylätyltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi Tarkistuksesta kahdeksan. Hyväksytty. 118. Äänestys alkaa. 118 menossa. Äänestys päättyy. Hylätty. 117. Jekyltä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 122 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 123. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 124. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 125. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 126. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 128 Nikulaskulta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 127. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Ja nyt äänestys tästä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sata kolmekymmentäviisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 136. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 140. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15 seuraavana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi 15 hyväksyttiin. 145 seuraavaksi ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 146 skottaa ja äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 147 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt kompromissi yhdeksän. Kompromissi yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 157. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 159 Nikuleskulta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. 10, kompromissi 10. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 10 ja toinen osa. Äänestys alkaa. Toinen osa. Hyväksytty. vielä herra Dessin ääni. Kymppi, siis kompromissi kymmenen, toinen osa hylätty. 171, eli kuuleskulta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 173, 173, äänestys alkaa. Hylätty. Sitten 174, Papastamkoska ja muuta, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 174 hyväksytty. Nyt 180. Sata kahdeksankymmentä hyvä äh, hylätty. Sitten tarkistus 181 Mäkinnässä ja äänestys alkaa. 181 hyväksytty. Ja ympäristövaliokunnan tarkistukset seuraavaksi. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa siis Tarkistus kaksi hylätty. Kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän. Tarkistus numero seitsemän. Ympäristövaliokunnalta ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kymmenen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 22. Äänestys alkaa. Hylätty. 23. Äänestys alkaa. Sama enemmistö. Hylätty. 24. Äänestys alkaa. 24. Hylätty. 26. Äänestys alkaa. Tarkoitus 26 menossa. Äänestys päättyy. Hylätty. 27. Äänestys alkaa hylätty. 29 hyväksytty. 33 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 äänestys alkaa. 34 menossa. Ympäristövaliokunnan tarkistus hylätty. 35. Äänestys alkaa. Hylätty niin ikään. Nyt loppuäänestys lainsäädäntöpäätöslausumaehdotuksesta näin muutettuna ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onnittelut esittelijälle. Tulos oli hyväksytty. Dove andiamo? Uh, prossima voto. Questo. Ri- riposatevi un attimo che ripartiamo. Pieni lemo hetki nyt, koska käynnistämme taas uuden äänestyksen hetken kuluttua. Colleghi, dobbiamo proseguire col voto. Meidän on nyt jatkettava. Seuraavana vuorossa on komission vihreä kirja metsien suojelusta ja metsätiedoista EU:ssa. Varautuminen ilmastonmuutokseen. Lausunnon laatijana on varapuheenjohtaja Niku Lesku. 112 tarkistusta on jätetty. Valmistelijat äh, ja varjovalmistelijat ovat äh, valmistelleet kompromissiratkaisuja, jotta lausunto olisi mahdollisimman edustava otos meidän valiokunnastamme. Me olemme tässä nyt yhteistyössä ympäristövaliokunnan kanssa ja tämänpäiväiset hyväksyttävät tarkistukset sisällytetään mietintöön. Annan puheenvuoron nyt herra Nikuleskulle ja sitten ryhdymme äänestämään. E, doresc e, numai să mulțumesc tuturor. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin myöskin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Erityisesti varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet hyvin avoimia, kun keskustelimme tarkistuksista. Ja minä uskon, että meidän on onnistunut saada aikaan tasapainoisia kompromissitarkistuksia jotka kuvastavat myöskin meidän valiokuntamme kantaa. Ja sitten haluaisin kiittää myöskin sihteeristöä, joka on hyvin paljon tukenut minua. Kiitoksia. Bene, grazie. Hyvä, kiitokset. Ja nyt sitten käynnistämme äänestyksen. Ensin kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Ja kuka täällä antaa sosiaalidemokraattisen ryhmän äänestysohjeita? Ei kukaan näköjään. Qualcuno, ecco, da Ciano. No niin, nyt asia järjestyksessä. Da Ciano. No niin, kaikki ovat äänestäneet ja tarkistus, kompromissitarkistus 1 hyväksyttiin. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Kompromissi 2 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11. 11 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20. Äänestys alkaa. 20 menossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 ja äänestys alkaa. 21 siis kysymyksessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Seuraavana vuorossa äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty. 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana 33. 33 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 seuraavana ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi nelonen seuraavana. Ja nyt siitä äänestys alkaa. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Kompromissi neljä hyväksyttiin. 43 tarkistus seuraavana ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45. Äänestys alkaa. 45. Äänestys päättyy. Hylätty. 46. 46. Ovatko kaikki äänestäneet? hylätty. 47. 47 menossa äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 48. Nyt äänestys alkaa siitä. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. 50. Äänestys alkaa. 50 menossa. Herran se muut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Seuraavana äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57 seuraavana äänestys alkaa. No, tiedän te. Äänestys päättyy. No niin, hetkinen. Tämä täytyy ottaa uusiksi. 57 Matthew Dantan äänestys alkaa. Eli menossa äänestys tarkistuksesta 57 hyväksytty. 58. 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 61. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 66 ja äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy hylätty. 67 äh, seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 67 hylättiin. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Hyväksytty. 74 seuraavana vuorossa ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 75 seuraavana. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. 76 seuraavaksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 77. Ovatko kaikki äänestäneet? 77 menossa hylätty. 78. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. 79. Ovatko kaikki äänestäneet? 79 menossa. Äänestys päättyy. Hylä... Hyväksytty. 83 on seuraavaksi vuorossa ja äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Kompromissi 10 menossa. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, sitten oli konetoimin täytyy nostaa kättä. 107 seuraavana. Äänestys alkaa. 107 siis menossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108. Luis Paula Alves ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 109. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 112. Ja siekirstöltä äänestys alkaa. Kaikki näyttävät olevan samaa mieltä. Hyväksytty. Ja nyt koko näissä äänestys näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onnittelut. Hyväksytty. Onnittelut herra Nikuleskulle. Ja, habe ich fünf, Maintenant,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 Colleghi, abbiamo un altro punto. Hyvät kollegat, meillä on nyt vielä aamupäivän viimeinen esityslistan kohta. No niin, esityslistan kohta äh, kymmenen siis siirrettiin tämän iltapäivän äh, käsittelyyn kello 17. Silloin herra Johnson Ajon on paikalla asiantuntijoiden äh, kanssa. Mutta nyt aamun viimeisenä kohtana, kohta 11, EU-maatalous ja kansainvälinen kauppa. Esittelijämme, esittelijämme eh, Georgios Papastamkos on paikalla. Ja halusin vielä muistuttaa teitä siitä, että kansainväliset eh, kauppasopimukset eh, ja maataloustuotteiden kaupan vapauttaminen vaikuttaa suuresti eurooppalaisiin tuotteisiin. Siksi tähän on kiinnitettävä erityishuomiota ja ponnisteltava erityisesti laadun, kilpailukyvyn ja <clears throat> turvallisuuden nimissä ja pidettävä silmällä sitä, ettei sosiaalisia arvoja unohdeta. Meidän on pohdittava myöskin äh, niitä mahdollisuuksia, äh, joita Euroopan unionin järjestelmän äh, ulkopuolella voi tapahtua ja se voi taas puolestaan aiheuttaa kilpailuetutilanteen muille. Me tarvitsemmekin entistä läheisempää standardisointia ympäristö- ja sosiaalistandardien osalta kansainvälisesti ottaenkin. Haluan esittää kiitokset esittelijällemme, herra Papastampokselle, ja rouva Quistaut, joka on juuri tulossa tänne, niin hän on valmistellut lausun, valmistellut taas lausunnon kansainvälisen kaupan valiokunnasta, joka toimii tässä yhteistyökumppaninamme artikla 150 nojalla. Mutta nyt annan puheenvuoron herra Papastamkokselle, meidän esittelijällemme. Olkaa hyvä. Apolitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja teidän johdantonne jälkeen tiedämme, miten tärkeää on tämän asian sisältö. Minä haluaisin kiittää kollegoita näistä tarkistuksista, joita he ovat esittäneet. 127 tarkistusta on yhteensä tehty. Ja minun täytyy todeta, että noin yleisesti ottaen näkemykset tarkistuksissa – ovat yhdensuuntaisia. Ja minä olen tehnyt eh, näistä yhdistelmiä ja kompromisseja sillä tavalla, että tekstin johdonmukaisuus paranee. Tällä tavalla me saamme myös voimakkaan poliittisen viestin myös lähetettyä. Eräitä asioita täällä on, jossa tulee mukaan uusia asioita, sellaisia, joista itse olen samaa mieltä. Luettelen teille ne tarkistukset, joita varauksettomasti kannust, kannatan. Nämä liittyvät siihen, että pitää maksaa korvauksia Euroopan unionin maanviljelijöille, jotka kärsivät haitasta suhteessa kolmansiin maihin. Ja tällä on myöskin sellainen tarkistus, joka koskee perifeerisiin alueihin tai ultraperifeerisiin alueihin kohdistuvista vaikutuksista, jotka aiheutuvat sopimuksista. Tällä tavalla me pyydämme, että komissio ryhtyisi tarpeellisiin muutoksiin, jotta järjestelmä paranisi, mitä tulee sovellettavaan lakiin – ja järjestelmää, jota sovelletaan hedelmiin ja vihanneksiin ja liittyy Marokkoon. Myöskin banaanien osalta on tehty tarkistus. Ja täällä on myöskin sitten ehdotus tällaista suosituimmuusaseman antamisesta Pakistanille humanitaarisista syistä. Täm, sit, sitten on vielä bioetanoli kysymys, jossa Intavaliokunta keskusteli. On kysymyksessä symmetriset myönnytykset näihin vapakauppasopimuksiin, joita meillä on maiden kanssa sellaisten maiden kanssa, joilla on hyvin suurta tuotantopotentiaalia ja vientipotentiaalia maataloustuotteissa. Täällä on myös kaksi tarkistusta, jotka tulivat 16 kollegalta ja ne liittyvät tupakkatuotteiden ainesosiin. Myöskin on sellaisia tarkistuksia, joissa pyydetään, että komissio käyttäisi VTOssa olevia sääntöjä hyväkseen, joiden avulla sitten poistettaisiin esteitä, sellaisia esteitä, jotka eivät ole perusteltuja ja joita kolmannet maat asettavat EUn viennille. Täällä sitten puhutaan vielä siitä, minkälaisia hyviä vaikutuksia Korean ja EUn välisellä sopimuksella on. Ja tarkistuksia, joissa puhutaan EUn ja Kanadan välisistä neuvotteluista. Rova Jegle on hyvin paljon tätä asiaa minulle valottanut. Sitten on vielä sellainen tärkeä kysymys valiokunnallemme – liittyy standardeihin ja spesifikaatioihin, joita käytetään Euroopan unionin tuotavien elintarvikkeiden kohdalla. Minä puhuisin itse siitä, että tehdään samansuuntaisia toimenpiteitä – Erät kollegat sanovat, että pitäisi esittää ympäristönsuojelun vaatimuksia ja eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia myös muille. Minun mielestäni pitäisi puhua paremminkin tällaisista tasavertaisista toimenpiteistä sen sijaan, että puhutaan täysin samanlaisista identtisistä toimista, joita vastapuolelle esitettäisiin. Ja tällaisia ehdotuksia minä olen ajatellut, mä olen näitä tarkistuksia käsitellyt tästä näkökulmasta. Vahvistettu yhteistyö on menettely, jota tässä käytetään INTA ja agrivaliokuntien välillä. Tämä liittyy artiklan 50 mietinnöstä äänestetään intavaliokunnassa tänään vielä. Ja me otamme, me otamme sitten huomioon intavaliokunnan näkemykset niistä kohdista, jotka liittyvät meidän toimivaltaamme. Sitten lopuksi haluaisin kiittää kollegoita siitä, mitä miten he ovat tässä myötävaikuttaneet työhön. Hyvin monet tarkistukset, joita on esitetty, olivat hyvin myönteisiä tämän lausunnon tekstin parantamiseksi. Kiitos Jorvos, kiitos tästä hienosti tehdystä työstä. Nyt odotamme Rova Kristauttia paikalle, hän ei vielä ole paikalla. Ja sillä välin Kun odottelemme, että Intavaliokunnan esittelijä Rova Kvistat Rouvol saapuu paikalle, voimme herra Papastankuksen alustuksen pohjalta äh, käynnistää äh, puhe, äh, pu, jo, vuoropuhelun. Ja ensimmäisenä herra Matos. Okay. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensinnäkin kiittää esittelijämme tästä työstä, joka ei missään mielessä ollut helppoa, jossa tarkastelee moniltakin kantelta. Itse eh, suhtaudun monesti kauppasopimuksiin aika kriittisesti ja vapaakauppasopimusten eh, kustannusten eh, suuntautuminen tietylle sektorille, niin kuin tässä tapauksessa nyt kyse on maataloussektorista, niin on usein ongelma. Tämä on siis perusongelma ja se johtuu siitä, että että jollei neuvotteluja hoideta hyvin, niin sen jälkeen joudutaan turvautumaan jonkinlaisiin kompensaatiojärjestelmiin, niin kuin usein on tapahtunut. Eli jos neuvotteluja ei suoriteta hyvin, niin silloin joudutaan korvaaviin toimiin tukeutumaan. EPP ja varsinkin espanjalaiset ovat tyytyväisiä siitä, että ultraperiferiset alueet otettu mukaan tähän ja erityisesti banaaniviljelijät. Mutta tähän aihepiiriin liittyen olemme esittäneet muutaman tarkistuksen. Jos haluamme saada aikaiseksi kompromissiratkaisun, on hyväksyttävä joitakin muidenkin ehdotuksia. Me emme saaneet kaikkia omaa, omia toiveitamme läpi, mutta siitä huolimatta täytyy hyväksyä olemassa olevat olosuhteet. Täytyy olla myöskin varsin varovainen, ettei ylitä rajoja. Me olemme kuitenkin varsin tarkkana sen suhteen, etteivät kauppasopimukset missään tapauksessa aiheuta ongelmia viljelijöille, esimerkiksi niin kuin tässä tapauksessa nyt kyse on banaaniviljelijöistä. Tähän liittyen on tehty tarkistus. Olisin halunnut vielä hieman pidemmälle edetä tämän ehdotuksen kanssa, mutta koska tämänhetkinen ultraperiferisten alueiden tilanne on erikoinen. Meidän on otettava se huomio ja siltä pohjalta tehtävä sopimukset. Kiitokset herra Mato tästä selkeästä esityksestä. Se on varsin samalla linjoilla kuin herra Papastankoksen esitys. Kiitoksia. Minä kiitän myöskin esittelijää tästä erinomaisesta työstä. Mutta Nämä tarkistukset ovat sellaisia, että meidän täytyy paljon keskustella niistä. Ja minusta me emme saa unohtaa sitä, että me olemme muuttaneet VTO-neuvottelujen neuvotteluja. Meillä on paljon nuoria valtioita, on uusia jäseniä, joilla on paljon vaikutusvaltaa. Siksi on tärkeää, että näiden neuvottelujen yhteydessä e, osaamme ottaa huomioon myöskin sen, mitä parlamentissa ja tässä valiokunnassa sanotaan, eli että me, mehän edustamme maatalousalaa sen äänitorvena ja siksi seuraamusten arviointi maatalouden alalla on sellainen, että meidän täytyy se tehdä ennen kuin mennään lopullisiin neuvotteluihin, mutta emme voi sanoa, että me sulkeudumme kokonaan ulkopuolelle, koska jos ajatellaan, että meillä on tässä paljon uusia nuoria valtioita, jotka pyrkivät eteenpäin, niin jos me eh, jämittäisimme neuvotteluja, niin silloin me menettäisimme oman kantamme täysin. Eli me emme saa täysin torjua kaikkea. Meidän täytyy olla varovaisia, mitä tulee meidän vakiovaatimuksiimme. Me emme saa olla järpäisiä ja sanoa, että me emme halua, että meidän standardejamme eh, romutettaisiin. Minä uskon, että tällöin karjutuisimme neuvotteluissa. Eli meidän pitää hyvin tarkkaan miettiä, että miten voimme omilla markkinoilla säilyttää mahdollisimman korkean, korkeat normit ja sitä kautta kuitenkaan emme saa menettää kokonaismarkkinoilta. Kiitoksia. Honorevole Rodust. Sitten edustaja Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kiitän myöskin esittelijä hänen mietinnöstään ja niitä kollegoja, jotka ovat esittäneet lukuisia tarkistuksia tähän mietintöön. Minusta on tärkeää, niin kuin esittelijäkin jo sanoo, että pitää olla johdonmukaisuutta eri politiikan alojen välillä. Maatalous eh, saa, niin kuin täällä korostetaan aina tai ei saa olla kauppaneuvottelujen yhteydessä se, joka aina vain tekee myönnytyksiä niin, että toiset saavat markkinoita parannettua. Yksi minun tärkeimmistä pyynnöstäni on kuitenkin se, että me loisimme reilun maailmankaupan. Sen pitäisi olla reilua eurooppalaisille viljelijöille ja myöskin kolmansien valtioiden viljelijöille. Ja minä olen sitä mieltä, että VTO-neuvottelut pitäisi pystyä saattamaan menestyksekkäästi päätökseen. Minun mielestäni emme tarvitse kahdenkeskisiä sopimuksia reilulla, reilussa maailmankaupassa on tärkeää, että, että komissio täysin poistaa vientitukensa niin, että ei tule enää lisää negatiivisia markkinoille, markkinoiden vääristymiä juuri kehittyvissä maissa. Meidän täytyy pitää varamme, että paikallisiin ja alueellisiin markkinoihin muissa maissa ei vaikuteta negatiivisesti, koska nämä rakenteet ovat tärkeitä myöskin maailman ravitsemuksen kannalta. Ja meidän pitäisi oikeastaan lähteä siitä, että on itsestään selvää, että tuotteet, joita Euroopan unioniin tuodaan kolmansista valtioista, että ne vastaavat samoja laatustandardeja kuin EU-ssa valmistetut tuotteet. Ei voi olla niin, että eurooppalaiset tuottajat omia tuotteita tuottaessaan joutuvat täyttämään korkeat normit, joihin liittyy myöskin korkeita kustannuksia, ja sitten tätä vesitetään tuonnin kautta. Ja tuonnissa on alhaisemmat standardit ja alhaisempi hinta. Me emme saa erilaisia mittapuita käyttää. Tämä ei ole pelkästään tuottajille tärkeää, vaan myöskin Euroopan kuluttajille, jotka ovat erittäin kiinnostuneita siitä, että saavat korkealaatuisia tuotteita. Meidän täytyy huolehtia siitä, että normien kohdalla otetaan myöskin eläinten, luonnon ja ympäristön suojelu huomioon ja että meillä on sitovat yhtenäiset säädökset ja VTO-neuvottelujen puitteissa minun mielestäni nämä ongelmat pitäisi ratkaista. Eli nyt jumittuneet VTO-neuvottelut ja Dohan kierros pitäisi saattaa päätöksen. Kiitoksia. Kiitos, hyvin niin selvä viesti. Ja sitten Elisabeth Jägle, seuraava puheenvuoro. Vielen dank. Kiitoksia puheenjohtaja ja oikein sydämelliset kiitokset kollega Papastamkokselle ja kaikille edeltäville puhujille. Haluaisin korostaa tätä nimenomaan. Ja minun kannaltani meillä on kaksi kumppania tässä, jotka ovat meitä vastassa. Ensinnäkin meillä ovat ne valtiot tässä maailmassa, eh, joilla on kahdenkeskisiä kauppasopimuksia, jotka siis eh, suostuvat siihen, että tehdään näitä sopimuksia. Eh, ja kun komissio ja neuvosto neuvottelevat ja toisaalta meidän pitää sisäisesti selvittää, että miten parlamentin, parlamentissa, Intassa ja Agri-valiokunnassa toimitaan. Minä olen eilen juuri kuullut kahdenkeskisistä sopimuksista, miten sitten suhtaudumme niihin ja meidän pitää ryhtyä, ryhtyä ajoissa keskustelemaan neuvottelijoiden kanssa. Nyt Kanadan valtuuskunnassa joka päivä koen sen, että kun minä otan esiin maatalousaiheita, niin maatalousalan ulkopuolella kaikista muusta on jo sovittu. Ja sitten minulle sanotaan, että rouva Jegle, mehän tiedämme jo nämä asiat, mutta loppujen lopuksi me olemme siinä tilanteessa, että meille vain tarjoillaan ratkaisut. Ja sitten kun puhun meidän normeistamme, ja herra Mato myöskin puhui siitä, että on yksi mahdollisuus sanoa, että eurooppalaiset normit ovat oikein hienoja, mutta meidän täytyy miettiä, että mikä sopii ja mikä ei. Mutta tämä ei voi oikeastaan olla meidän tavoitteemme. Ei voi olla niin, että meillä on yksi kaupan sektori, jossa vienti, viennistä neuvotellaan, se on tärkeimmällä sijalla ja sitten sanotaan, että no juu, meidän täytyy maatalouden alalla antaa maatalouskomissaarille rahaa niin, että eurooppalaiset viljelijät pystyvät elantonsa hankkimaan. Näin ei voi olla. Mitä tulee vientitukiin, niin minä olen täysin sitä mieltä, että me pitkällä tähtäyksellä meidän täytyy päästä niistä irti. Ja olen tehnyt tarkistuksiakin siitä. Me olemme halunneet sitä jo pitkään, mutta nyt on niin, että pitää olla vastavuoroisuutta. Ei voi olla niin, että meidän, me tuemme viljelijöitämme aina vähemmän ja sitten jos ajatellaan USA tai muita maita, niin siellä viljelijöitä tuetaan kuitenkin enemmän ja enemmän. Ja tämän täytyy olla meidän vaatimuksemme neuvotteluissa, että meidät otetaan ajoissa mukaan, kun meidän aiheista, aiheistamme neuvotellaan. Tässä on paljon hyviä tarkistuksia. Ja minä haluaisin sanoa, että meidän tavoitteemme pitää olla, että tasavertaisena meidän pitää saada esittää oma kantamme. Siis ajoissa se pitää saada esittää ja parlamentti voi kahdenkeskiset sopimukset vain joko hyväksyä tai hylätä. Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia esittää omaa kantamme. Tämä koskettaa Koreaa, Marokkoa, Merkosuurmaita. Te tiedätte, mitä se koskee ja myöskin Kanadaa se koskee. Voidaan sanoa, että yksi ei ole niin kauhean paljon, mutta jos ajatellaan näiden kaikkien kahdenkeskisten sopimusten kokonaismäärää, niin silloin se on maatalouden alalla aika paljon. Ja minusta näissä tarkistuksissa, mitä olemme esittäneet, jos ne hyväksytään, niin silloin meillä on erittäin hyvä mietintö. Elisabeth, vicepresident. Kiitos ja sitten varapuheenjohtaja Paulson. Tack, herr Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos herra Papastamkos. Yksi hyvä alku sellaiseen, mistä tulee erittäin, erittäin tärkeä asia lopuksi. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä on hyvin vakava asia, kun tulee enemmän ja enemmän kahdenkeskisiä sopimuksia, ihan niin kuin Rouva Jegleskin sanoi. Yksi ei ole niin vaarallinen, eikä toinenkaan ole niin vaarallinen, mutta minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi panostaa uskomattoman paljon siihen, että saamme Doha-kierroksen vietyä päätökseen sellaiseen globaaliin sopimukseen päättyen, jonka kaikki jota kaikki noudatamme. Voi olla, että aluksi tämä tuntuu mukavalta kuin yksi sopimus pelkästään Merkosuurin kanssa, mutta näissä neuvotteluissa me häviämme enemmän ja enemmän. Minä haluaisin muistuttaa hyvin vakavasti siitä, että Euroopan unionin pitää olla ö, suurpiirteinen ja solidaarinen silloin, kun kyseessä on esimerkiksi Afrikan maanviljely. Afrikan mantereella ollaan purjehtimassa nyt väärään suuntaan. Ja meillä on lähimmät naapurimme ja rikkaimmat naapurimme siellä. Meidän ei pidä jättää tätä huomiota, vaan meidän pitää tehdä parhaamme ja jos kauppapolitiikasta tehdään maatalouspolitiikkaa ja jos ajatellaan tätä suurpiirteisyyttä, niin meidän pitää ajatella kaikkein vähäisimpiä, jotta saadaan hyvä tulos. Mitä tulee kaikkiin näihin sopimuksiin, ovat ne sitten VTOn puitteissa tai kahdenkeskisiä, niin on yksi asia, joka on kaikkein lähinnä minun sydäntäni, minun täytyy tämä tunnosta. Ja tämä on huoli eläimistä. Minä olen sitä mieltä, että lyhyellä tähtäyksellä tai sitten tämän toimikauden aikana meidän pitäisi pyrkiä saamaan aivan uusi muoto eläinsuojelulainsäädäntöön, joka ei ole perustunut pelkästään siihen, mitä me uskomme, mitä mieltä me olemme, moraalimme ja etiikkamme pohjalta, vaan siihen, on, mikä perustuu tieteellisiin tutkimuksiin erittäin hyvin. Vasta silloin meillä tulee olemaan reilut mahdollisuudet saarnata hyvän eläinsuojelun puolesta kansainvälisissä yhteyksissä. Tämä on vähän naurettavaa, jos puhutaan pelkästään Euroopasta tässä yhteydessä – Eli tällä lailla me rauhoitamme omaa omaa tuntiamme, omaa tuntoamme ja sanomme, että me huolehdimme omista sijoistamme ja lampaistamme, että se on erittäin tärkeää meidän terveydellemme kuitenkin ja kehitykselle tulevaisuudessa, että eläinten ähm, suojelu ja eläinten terveys yhdistetään kansanterveyteen niin tiukkaan ja meidän tulevaisuuteemme niin tiukkaan ja enemmän kuin tänä päivänä sen teemme. Eli nämä ovat nämä kolme tärkeää asiaa minun kohdallani. Yritetään saada maailmanlaajuinen kansainvälinen sopimus ja pitää tuntea solidaarisuutta kaikkein köyhimpien kanssa ja pyrkikää pyritään myöskin eh, siihen, että saadaan yhteinen lainsäädäntö, jonka pohjalta voimme myöskin eh, väittää, että me toimimme oikein kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa. Kiitoksia. Grazie. Kiitos varapuheenjohtaja. Ja sitten eh, herra Ja, vielä Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kollega Papastamkos tästä mietinnöstä, joka, jota minä pidän erittäin tärkeänä. Haluaisin esittää kolme kommenttia näin ennakkoon, kun olen sitä mieltä, että tarkistukset menevät oikeaan suuntaan. Kommentit ovat tietenkin, että reilu maailmankauppasopimus olisi sellainen, mikä olisi parasta. Kahdenkeskiset ja monenkeskiset ratkaisut ovat toiseksi paras ratkaisu ja olen sitä mieltä, että voimanponnistelussa ei pidä jättää huomiota sitä, ettemmekö pyrkisi loppujen lopuksi maailmanlaajuiseen sopimukseen. Ja sitten parhaimmat kauppasopimukset ovat aina niitä, joissa ei ole kompensaatio välttämätöntä. Haluaisin sanoa, että eh, pitää ponnistella siihen ja haluaisin sanoa, että eh, maatalousvaliokunta ja Euroopan parlamentti pitäisi ottaa huomioon silloin, kun kauppasopimuksia laaditaan. Toiset tulevat kukkakimpun kanssa ja toiset sit, ne, he haluavat neuvotella kompensaatioista ja useimmiten ne, ne saavat pahaa aikaa meidän kohdallamme. Meidän täytyy eurooppalaisten viljelijöiden puolesta toimia ja meidän täytyy painia näiden kompensaatioiden puolesta. Ja sitten jos ajatellaan, mitä lehdissä lukee, mitä tulee rahoitus, äh, rahoituksen tasauksiin, niin se ei ole mm, niin sitovaa. Meillä on myöskin sellaisia sopimuksia, missä ei tarvita mitään kompensaatioita. Ja toinen asia on myöskin ihan selkeä asia. Jos meidän viljelijöillemme ja Euroopan maataloudelle syntyy haittaa näistä sopimuksista, niin silloin täytyy kompensaatiota maksaa, korvauksia maksaa. Ja kolmanneksi pitäisi miettiä myöskin, pitää paikkansa ja kannatan sitä, että aina kun maataloustuotteita tuodaan, niin silloin pitäisi normeilta ja ympäristöedellytyksiltä vaatia samaa kuin Euroopan tuotannossa, koska muuten meidän tietenkin pitäisi lisääntyvässä määrin Euroopan unionissa huolehtia siitä, että kun tulee uusia normeja, uusia standardeja, kun muotoilemme niitä, niin että voidaanko ne maailmanlaajuisesti myöskin hyväksyä ja toimivatko ne. Tässä tuntuu olevan ristiriitaa, koska Eurooppa mm, ei ole yksi hyvinvoinnin saari. Me toimimme maailmanlaajuisiksi, maailmanlaajuisesti ja siksi normien kohdalla ja standardien kohdalla pitää myöskin tarkastella sitä, mitä muut tässä laajassa maailmassa tekevät. Kiitoksia. Kiitos ja sitten äh, Thanks to the, uh, rapporteur, Mr. Kiitoksia esittelijälle tästä Eh, mietinnöstä. Minulla on yksi tarkistus, jonka toivoisin teidän ottavan huomioon. Se on vaikutusten arviointi. Sen sijaan, että, että lähestyttäisiin asiaa laajasti, niin me tarvitsisimme tätä vaikutusten arviointianalyysiä tietyiltä sektoreilta, erityisesti naudanlihan kohdalla. Sitten näihin kompensaatioihin me olemme huomanneet, että kun korvauksia maksettiin tässä sokeriasiassa aikana, niin silti he kasvattavat näitä sokerijuurikkaita. Tässä kuitenkin on niin, että mitään tekemistä ei ole enää, kun tuotanto poistetaan ja, ja koko maatila menetetään. Täytyy olla aivan selvää meille kaikille se, että minä olen budjettineuvotteluissa tässä mukana parlamentissa ensi vuoden eh, budjettiasiassa. Mistä nämä korvaukset maksetaan, kun meillä on tällaiset budjettirajoitteet olemassa? Sitten kolmas asia. Euroopan unionin täytyy huolehtia elintarviketurvallisuudesta hyvin tai sitten maataloudesta täytyy luopua. Minä olen hyvin tyytyväinen ollut tähän ruokaturvallisuuteen tehtyyn työhön, mutta jos meidän täytyy luottaa kolmansien maiden ruoantuottajiin, niin silloin, me, silloin saattaa olla, että vienti lakkaa sieltä ja silloin me olemme pulassa. Tällä hetkellä teollisuus ei saa riittävästi laadukasta sokeria käyttöönsä ja samanlainen ongelmahan tulee ensi vuonna. Hyvin vakavia huolia täällä Euroopan kansalaisilla on tässä elintarvikehuoltoturvallisuudessa. Nyt kun tässä katson teitä ja tässä nyt on pitkät äänestykset takana. Me puhumme hyvin hyvinvointistandardeista ja minä kyllä ymmärrän tämän eläimen, eläinten terveyshuolen. Mutta en usko, että Euroopassa me olemme ole sillä tasolla, kun luulemme. Siis nämä lobbaajat, jotka puhuvat näistä eläintensuojeluasioista, niin eivät ole ole aina samalla linjoilla. Me yritämme tässä valiokunnassa selvittää näitä kroonisia ongelmia, joita kananmunan tuottajilla on olemassa. Minä olin säätämässä eläinten hyvinvointilakia ja minä olen äänestänyt sitä vastaan. Koska järjestelmä kyllä meillä toimii. Meillä on hyvälaatuisia munia, joita tuo, tuotetaan Eh, siedettävään hintaan. No nyt sitten miljardeja käytetään Euroopassa siihen, että laaditaan hyvinvointisäännöstöä, jolla emme edes pääse tavoitteeseemme. Kaikkihan tietävät, eh, mitä on tapahtunut eri, eri maissa. Standardeja on otettu ennakoivasti käyttöön ja silloin tuotanto lakkaa ja silloin käy niin, että tuo, tuodaan häkkikanaloiden munia sitten muualta Eurooppaan. Eurooppa on nyt kriisissä. Jos me emme saa näitä asioita järjestykseen, niin kriisi sen kun syvenee. Ja se, että jos me emme voi vaatia kansalaisilta tällaista eläinten hyvinvointiasiaa, tietenkin meidän täytyy huolehtia eläimistä, mutta kuitenkin jossakin menee raja. Minun mielestäni kansalaiset eivät kaikkea tätä halua. Eh, tack fru Mäkines och nu... Kiitoksia. Sitten edustaja Tess. Ja, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että kollega Papastamkos tämän mietinnön on laatinut. Monet kiitokset Georgios, koska minä tiedän, että tämä mietintö on sinun kohdallasi hyvissä käsissä. En haluaisi toistaa kaikkea, mitä täällä sanottiin, mutta korostan vain sitä, että tuen kaikkia niitä, jotka kannattavat sitä, että seuraamusten arviointi pitää täsmällisesti käydä läpi ja olen tästä muiden kanssa samaa mieltä, että Dohan kierrosta pitää jatkaa ja on puitteissa me, meidän täytyy saada, tai tulemme saamaan paremmat eh, sopimukset kuin kahdenkeskiset sopimukset. Minun mielestäni kahdenkeskiset sopimukset merkitsevät sitä, että eurooppalaiset viljelijät eh, ovat häviäjiä siinä mielessä tai enemmän kuin se, että jos saamme VTO-kierroksen loppuun. Ja sitten kun sanotaan, että mitä tulee meidän suhteisiimme Afrikkaan, niin meidän täytyy eh, puhua julkisesti siitä, että eh, kaiken köyhimmät maat saavat eh, tuoda Eurooppaan tuotteita. Ja näinhän on, ja afrikkalaiset maat ovat juuri näitä maita, Ehm, Afrikan viennistä 90 prosenttia suuntautuu jo tänä päivänä Eurooppaan. Emme me siis eh, mitään muureja Afrikan suhteen tee. Me olemme ne, sellainen maailman alue la, maatalouden kannalta, joka osoittaa suurinta solidaarisuutta Afrikkaan. Eh, jos ajatellaan Zimbabwen ongelmia, niin se on heidän kototekoiden ongelmansa eikä Euroopan maatalouspolitiikan ongelma. Eh, Eli 2000 vuoden aikana he ovat pystyneet ylijäämä alueesta saamaan aikaan itselleen nälkäalueen, mutta asia, mistä me emme saa tinkiä, on elintarviketurvallisuus. Tässä olen Elisabeth Jeglelle ja kollega Rodustille hyvin kiitollinen siitä, mitä he sanoivat, e, että meidän pitää hyvin tiukkoina, tiukkoina olla neuvotteluissa. Ei voi olla niin, että Euroopassa kielletään ähm, kasvinsuojeluaineita, kun me pelkäämme, että niistä on haittaa kuluttajille, niin me emme saa sallia, että sellaisia tuotteita tulee, tuotteita tulee maihin, joissa käytetään sellaisia kasvinsuojeluaineita, mitkä me olemme kieltäneet. Eli me emme saa kaikkia kieltää Euroopassa, mutta meidän täytyy vaatia laadukkaita tuotteita. Meillä tulee tullien kohdalla olemaan vähemmän suojelua, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että ulkoa tulevien tuotteiden laatu on korkea. Siis muiden maailman alueiden maat voivat meille myydä tuotteitaan, mutta meillä täytyy olla turvallisuus. Meidän täytyy juuri elintarvikkeiden kohdalla tätä vaatia ehkä vielä enemmänkin. Ja mitä tulee eläinten suojeluun, niin minun täytyy sanoa, että joskus minä hyvin vähän hyvin vähän luotan tiettyihin eurooppalaisiin eläinsuojelujärjestöihin. 20 vuoden ajan minä olen kuullut, että eläviä eläimiä kuljetetaan Libanoniin. Eläinsuojelujärjestöt ovat siitä puhuneet nyt vuosien ajan siitä ei ole enää puhuttu nyt tulee Brasiliasta ja Australiasta eläviä eläimiä. Minä en tiedä, että noudatetaanko siellä sellaisia eläinsuojelumääräyksiä kuin mitä me olemme vaatineet, mutta nyt eläinsuojelujärjestöt eivät ole enää mitään näistä puhuneet, joten minä en voi kauheasti näitä järjestöjä kiittää. Ja minä haluaisin panna sormen haavaan ja sanoa, että jos me sitten vaadimme, että eurooppalaiset kasvattajat eh, noudattavat eläinsuojelumääräyksiä, mutta muilta emme niitä vaadi, se ei ole oikein. Ja minä kiitän kollega Papa Stamkosia ja minä toivon, että tästä tulee sellainen mietintö, joka noudattaa Euroopan viljelijöiden kantaa. Tack. Kiitoksia teille. Sitten seuraavana edustaja Nicholson. Uh, thank you very much indeed. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on hyvin tärkeä aihe tämä, mitä olemme käsittelemässä, ja minä olen eh, ollut hyvin mielissäni tästä keskustelusta. Minä haluaisin kiittää Papastamskosia tästä hyvästä raportista, joka on hyvin laaja. Meidän täytyy tunnustaa kaikkien, että meillä on tämä VTO-sopimus pöydällä ja, ja tässä kyllä käydään kahdenkeskisiä neuvotteluita. Ja onko se sitten parempi kuin tämä yleinen VTO-sopimus vai ryhdymmekö me edelleen miettimään tällaisia yksittäisiä sopimuksia Euroopan unionin ja muiden alueiden välillä? Tämä asia on niin, että kahden keskinen sopimus onnistuu vain silloin, jos neuvottelut ovat myönteisiä ja kenelle ne ovat sitten myönteisiä. Minun täytyy sanoa, että keskustelut eivät aina päädy hyvään tulokseen, kun maataloudesta kysymys. Nimittäin maanviljelijät ovat se ryhmä, joka aina uhrataan näissä neuvotteluissa. Ja tämä onkin näitä suurimpia pelkoja, joita itselläni on ja monilla muillakin on samantyyppisiä pelkoja. Maanviljelijät maksavat aina kaikkein korkeimman hinnan näistä asioista. Me tiedämme, että brasilialainen naudan liha ja Mercosur-sopimus, miten tässä käy, käy. Jos nyt ymmärrän asiat oikein, niin Brasiliassa tuotetaan lihaa samoissa oloissa kuin meillä. Ja asiat siis muuttuvat, mikään hän ei pysy ennallaan. Yksi alue, jolla olen missä olemme he edistyneet, on se, että ne standardit, joita me sovellamme, niin ne täytyy, ne on joko meillä pitäisi olla samat standardit viennin ja tuonnin suhteen, että kun me emme saa tuoda mitään muutakaan tavaraa huonolla standardilla tehtynä muualla, niin miksi sitten ruokaa? Pitäisi olla hyvin tärkeää tämä viesti antaa neuvottelijoille. Ja tietenkin ne vastustavat tällaista, ja siksi tästä pitääkin puhua ennen kuin aloitetaan. Tässä oli hyvin kiinnostava aihe äsken, mikä tuli keskusteluun. Hän on aivan oikeassa aivan oikeassa tässä eläinten suojeluasiassa. Täytyy tietenkin katsoa myös ympäristöä. Me puh- puhumme vihreistä asioista. Ja kaikkein lopuksi tuloksena oli se, että 5000 ihmistä pyysi asiaa ja, ja me hy, hypähdämme Jos nyt ei ihmisillä ole varaa ostaa ruokaa, jota on tuotettu, niin mehän olemme käyttäneet tässä vuosikausia sellaisia menettelyjä, me olemme niistä äänestäneet ja niitä me nyt noudatamme. Mutta tämähän johtaa siihen, että 20, 12 mm, pitää tuota miljoonia munia. Toiset näkevät nälkää ja tulee liikaa munia muualla. Ja sitten komissio tulee sanoa, että voi voi teitä tuhmeliinejä, täytyypäs nyt löytää tästä 5000 euroa. No, me olemme kuulleet muilta kollegoilta, että lainmuutoksen myötä tulee hinta maksettavaksi. Keltä sitä voidaan pyytää? Me olemme uuden aikakauden kynnyksellä ja täytyy miettiä, mihin nyt tässä ollaan menossa. Monia keskusteluja tulee olemaan tältäkin alalta jatkossa. Tack, Nicholson. Kiitoksia, Nicholson. Sitten Rova Patrao Neves. Muito obrigada. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin tässä yhteydessä äh, vielä painottaa ja, ja uudemman kerran todeta saman äh, kuin mitä monet ovat täällä jo todenneetkin. Kyse on siis tehokkaista äh, toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on parantaa kilpailukykyä maataloustuottajien välillä sekä Euroopan unionissa että muualla. Monet äh, puhuvat äh, ympäristösuojelusta ja eläinten hyvinvoinnin suojelusta. Nämä ovat tietysti äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä ja niiden osalta meillä on oltava selkeät säännöt, joita myöskin maanviljelijät osaavat äh, noudattaa. Aina, ainakaan portugalaiset viljelijät eivät välttämättä tunne näitä sääntöjä eivätkä varsinkaan kuluttajatuotteita, joita tuodaan lähes tulkoon vapaasti Portugalin. Äsken tästä jo puhuttiinkin. Siksi olen sitä mieltä, että Euroopan komission pitäisi toimia jatkuvasti valvojana, jottei maataloustuotteita käytetä millään tavoin hyväksi, kun vaihtosopimuksia solmitaan, ainakaan sillä tavoin, että ne menevät loppujen lopuksi tuottajien kontolle maksettavaksi. Nämä tekijät ovat äärimmäisen tärkeitä. Niillä on suuri vaikutus varsinkin ultraperiferisille alueille, koska niillä harjoitettava viljely on rahoitukselta ongelmallisempaa ja myöskin eriyttäminen tuotteiden suhteen on vaikeampaa. Ja siksi kaikki sopimukset mielestäni pitäisi sopia sillä tavoin, että myöskin ultraperiferisten alueiden olosuhteet otettaisiin huomioon. Vielä haluaisin lisätä tähän keskusteluun pari seikkaa ja haluaisin, että kollegatkin miettisivät asiaa, varsinkin esittelijä Papastankos. Hän puhuikin asiasta varsin äh, johdonmukaisesti. Minun mielestäni meidän pitää jatkuvasti suhtautua yhä laajemmin ja selkeämmin kokonaisuudessaan maatalousongelmakenttään. Ei kannata enää takertua johonkin tiettyyn sektorin. Meidän on mietittävä asia ikään kuin ketjuna. Tämä on suhtautumistapa, joka edesauttaa meidän toimintamme, varsinkin jos aiomme toteuttaa käytännössä 2020-strategian. Kuitenkaan tiedonannosta ei ole löydettävissä mitään kansainvälisen kaupan ja vapaakaupan alalta. Sinänsä aikomukset ovat hyvät varmaan kaikilla, mutta nyt tarvitaan myöskin oikeita ja sopivia toimia, joita me olemme tässä ehdottamassa. Jos me nimittäin haluamme maatalouspolitiikkaa, joka perustuu pelkästään määrien tutkimiseen, emme saa koskaan aikaiseksi pitkän tähtäimen ympäristöllisesti kestävää maataloutta. Ja, ja tähän kun lisätään vielä äh, kansainväliset äh, olosuhteet, äh, on oltava todella tarkkana, jos aiomme kurottaa kohti tavoitetta, joka olemme itsellemme asettaneet, eli vuotta 2020. Kiitos. Tack. Kiitoksia. Seuraavana Mistranjo. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tietenkin Nicholson ja McGuinness ovat aivan oikeassa hyvin tärkeitä asioita. Kun meillä on sopimus toisen kauppakumppanin kanssa, täällä on Argentiina ja Brasilia ja sanovat, että kyllä, kyllä, kyllä, me vahvistamme sen, että teidän eläinstandardien mukaan meidänkin tuotteemme tuotetaan. Mutta täytyy mennä, kat- ja ne kutsuvat sinne katsomaankin yksiköitä ja, ja tämä mepit lähtevät sitten näihin maihin ja heidät sitten majoitetaan rannikolle ihanaan hotelliin, hieno näkymä Atlantille. Ja sitten kun on hyvin syöty ja juotu, niin sitten katsotaan täydellistä eläintuotantoyksikköä. Ja sitten sanotaan, että kaikki on loistavasti. Mutta mutta 400 kilometriä kauempana tehdään aivan todellista työtä. Siellä eläimet ovat häkissä, kukaan ei koskaan tule katsomaan mitään, katsomaan eikä tarkistelemaan mitään. Täytyy katsoa näitä tuotteita Eh, tuotteita päältä päin, voi pakettia tai jotakin muuta. Eihän siitä näy, miten se on tuotettu. Me olemme hyvin naiveja, jos me todellakin uskomme, että me voimme vahvistaa tällaiset edellytykset näiden sopimusten solmimiselle. En oikein tiedä, että pitäisikö mennä sinne itse katsomaan. Nämä maat ovat niin jättimäisen suuria, ja sinne kun menee antaa nenän ohjata itseään, niin silloin näkee mitä haluaa nähdä. Tack. Kiitos. Seuraavan eh, edustaja Dantin. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Huomaan, että minulla on tässä eh, todella eh, ikään kuin vajetta. En ole päässyt samoille matkoille kuin aikaisemmat puhujat, mutta olen kuitenkin lukenut tarkka läksyni. Joten mm, se siitä haluaisin esittää kiitokset herra Vapastankouksen tekemälle e, e, työlle. Hän on toiminut yhteistyössä meidän kaikkien kanssa, ottanut huomioon meidän kantamme ja, ja myöskin tarkistukset on otettu huomioon. Mielestäni tämä heijastelee aika tarkkaan maatalousvaliokunnan käsitystä asiasta. Huole aiheeni, kuitenkin ennen kuin kävin Brasiliassa ja Argentiinassa, oli seuraava. Millä tavoin saadaan aikaiseksi tilanne, jossa kaikki kollegat ymmärtävät sen, että avautuminen muille taloudellisille sektorille ei saa tapahtua sillä tavoin, että tämä elintärkeä elintarvikesektori joutuu maksamaan viulut Euroopassa ei ole kyse pelkästään paikastamme maailmanmarkkinoilla, äh, vaan äh, koko eurooppalainen äh, malli, elintarviketuotannon malli, joka mahdollisesti asettuu vaakalaudalle. Olen kuullut täysistunnossa kaupasta vastaavan komissarin kannan asiaan. Muistan, oliko se Strasbourgissa tai Brysselissä. Hän totesi, ettei tällä ole merkitystä – koska asiat etenevät niin kuin etenevät. Mielestäni herra de Kytille olisi syytä kuitenkin muistuttaa se siitä, että me suostu mihinkä tahansa kompensointeihin. Jos jonkun tuotteen tuotantoa aiotaan kompensoida, jos tuotteen tuottaminen on jo 50 prosentin luvuilla ajettu alas, ei yhtälö ole toteutettavissa. Eli minun mielestäni meidän on tämä asia nyt tehtävä tiettäväksi Euroopan parlamentin jäsenten piirissä ja sama viesti olisi lähetettävä myöskin komission suuntaan. Jos uhrauksia tehdään, niin ei pidä lähteä linjalle, jossa paikkamme maailmanmarkkinoilla heikkenee ja jossa eurooppalainen maatalous joutuu kärsimään tästä. Tack. Kiitoksia edustaja Dantan. Seuraavana Danellis ja hän onkin viimeinen puhujamme tällä listallani. Niin- ja sen jälkeen annan puheenvuoron vielä komission edustajalle. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Γιώργο και όσους σας... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella kollegaani tästä mietinnöstä ja kaikkia muitakin, jotka ovat tehneet työtä näin tärkeän asian ympärillä. On itsestään selvää. Kaikki varmaan ovat ihan samaa mieltä tästä asiasta. et enemmänkin on selvää, että meidän täytyy olla solidaarisia kolmansien maiden suhteen, erityisesti Afrikan maiden suuntaan. Mutta minä pelkään, että näissä kahdenkeskisissä sopimuksissa ja VTO-sopimuksissa niin me teemme sellaisia suoria myönnytyksiä solidaarisuuden nimissä, mutta kuitenkin sellaisissa kysymyksissä, jotka liittyvät elintarviketurvallisuuteen ja tuotantotapoihin liittyen sellaisiin tapoihin, jotka eivät ole kestäviä. Tässä on muutakin pelissä. Meidän täytyy ymmärtää, että meidän täytyy Siis meillä täytyy olla hyvät toimintaedellytykset, jos eurooppalainenkin maatalous voi toimia, muuten käy huonosti. Grazie. Allora la parola al rappresentante. Kiitokset. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle, herra Sivenas. Uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä, minun täytyy sanoa, että olen hyvin vaikuttunut tästä tarkistusten suuresta määrästä. Ja se kertoo siitä, kuinka tämän valiokunnan jäsenet ovat asiasta kiinnostuneita, mutta myös tietenkin tämä aihe on tärkeä. Minäpäs kerron ulkomaan kaupan asioista ja viime kehityksestä. Viimeisten tietojen mukaan, jotka meillä on tammi-syyskuulta, niin me voimme arvioida, että 2010 meidän vientimme on ollut historiallisen suurta. Ja 85 miljardia sen raja menee äh, rikki, ja tämä on 15 prosentin nousu viime vuoteen nähden. Kolme neljäsosaa on lopputuotteita, jotka ovat hyvin pitkälle jalostettu. Vain kahdeksan ja puoli äh, prosenttia on raaka-aineita ja maataloustuotteita, joita ei ole ollenkaan jalostettu. Mutta me odotamme, että kaupan tase jää positiiviseksi. Jos näin käy, niin se olisi toinen kerta, kun näin tapahtuu sitten vuoden 2006 jälkeen, jolloin kauppatase oli myös positiivinen. Ja tämähän kertoo, että meidän kauppatasemme kehittyy hyvä, hyvään suuntaan. se, miten kun hinnat romahtivat 2007-2009 eh, välillä, niin tämä kehitys on huomattavaa. Lopputuotteiden vienti vuonna 2010, me odotamme, että se taso tulee olemaan eh, suurempi kuin yhtenäkään vuonna ennen 2002. Ja tämä on hyvin dynaaminen sektori viennistämme. Sitten tästä mietinnöstä ja tarkistuksista. Yritän tässä vetää yhteen ajatukseni eräistä kohdista koskien tiettyjä kategorioita. Ensinnäkin on tästä tasapainosta kauppasopimusten eh, kesken ja muiden sektoreiden kesken. Haluaisin kiittää niitä, jotka sanovat, että täällä pitäisi ehkä käyttää muita sanoja kuin condemn, uskoakseni kappaleessa kolme. Muistutan siitä, että komissio käy neuvotteluja kolmansien maiden kanssa ja meillä on neuvotteludirektiivi takanamme ja meillä on tarkoitus saada tasapainoiset kattavat sopimukset ja koko ajan tarkoituksena on kaupan vapauttaminen entisestään. Toinen on sitten se, miten sovelletaan EUn standardeja vientituotteisiin. Haluaisin jälleen kerran alle korostaa sitä, että maataloustuotteet tuodaan EUn, ne tuotteet, jotka tuovat, tuodaan EU-markkinoille, niiden täytyy täyttää EU-lainsäädännön vaatimukset. Tämä liittyy ruokatuotteiden turvallisuuteen, kasvien ja eläinten terveyteen. Meidän sitten kun me olemme todenneet viennin täyttävän standardimme, niin meidän täytyy ymmärtää, että kolmansille maille me emme voi pakottaa sellaisia tuotantomenetelmiä, kuten eläinten hyvinvointimenetelmiä, jos ne eivät ole sellaisia, jotka VT on kansainvälisesti jo hyväksynyt. EU haluaa, että nämä standardit tunnustetaan sopivilla kansainvälisillä foorumeilla. Haluaisin myös tähän lisätä erään huomautuksen. menettely vaatii myöskin samanlaisia standardeja kuin muissakin asioissa, ja tämähän on monissa tarkistuksissa otettu huomioon. Sitten monen, monenkeskeinen kauppa kauppaneuvottelukonteksti. Haluaisin vain yhden kommentin USAsta tässä sanoa. Vaikka onkin totta, että 2002 ja 2008 täällä oli hyvin paljon kauppaa vääristävää tukea EU:ssa, niin silti on niin, että koska maa, maataloustuotteet hinnat olivat, olivat hyvin korkeilla, niin silti tukitaso on ollut alhainen. Mitä tulee mietinnön kolmanteen osioon kaksi kahdenkeskisistä sopimuksista? siihen sanoisin seuraavaa. Kanada ja tupakka-asia. Komissio on siitä sitä mieltä, että tässä on otettu asia esiin 12 muun VTO-jäsenen kanssa VTO-kokouksissa, erityisesti 3. ja 4.11. pidetyssä kokouksessa. Me tulemme edelleen komission puolelta tarkastelemaan tämän asian etenemistä. Sitten ne huolet, jotka ovat tässä tarkistuksissa, jotka, jossa valitetaan sitä, että komissio ei kerro neuvotteluista, vaikkapa nyt Kanadan kanssa. Minä haluaisin sanoa, että interryhmä parlamentissa saa jatkuvasti tietoa siitä, miten neuvottelut etenevät. Haluaisin myös Eh, sanoa sillä tavalla, että tullitarifista ei ole mitään keskustelua ollut Kanadan kanssa, eikä meillä ole siihen intressiäkään. Kolmas asia, mikä tuli ete, esille täällä, oli Afrikan maat. AKT-maiden kohdalla meillä on avoimet rajat. Meillä on tullivapaa, kiintiövapaa politiikka, jota noudatamme. Siellä ei ole minkäänlaisia tullitariffirajoituksia. rajoituksia ja uudistuksen myötä jo tulevakin eh, politiikkamme tulee olemaan kytketty kehitykseen, eh, joka aina otetaan jatkossakin huomioon. Haluan kuitenkin toistaa vielä samalla tavalla kuin mietinnössäkin on todettu ja eräiden parlamentaarikkojen suulla, että vienti tuo, eh, tukemme on erittäin matalalle säädetty VTO-kauppakumppaneidemme kanssa. Tästä on ollut puhetta ja me olemme täysin valmiita poistamaan vientituet, mikäli samanlaiset toimet tulevat tehdyksi näiden kumppaneidemme puolella ja nimenomaan tällaisilta valtionyhtiön tyyppisiltä yksiköiltä. Sitten olen tyytyväinen siihen, että tässä puhutaan yhteensopivuudesta VTO kanssa. Me olemme aivan valmiita tulemaan keskustelemaan mistä tahansa kysymyksistä näistä liittyen näihin kansainvälisiin neuvotteluihin. Kiitos. Bene, ringraziamo. Kiitokset, kiitokset komission edustajalle herra Sivenokselle ja keskustelu päättyy tähän. Anna kuitenkin vielä puheenvuoron loppusanoja varten herra Papastankoukselle. Ole hyvä. Πολύ σύντομα κύριε Kiitos puheenjohtaja. Me olemmekin käyneet keskustelua tästä tänä aamuna. Kiitokset kaikille kollegoille huomioiden esittämisestä ja kommentteista. Tulen ottamaan huomioon esitetyt kommentit niin ikään kiitokset kuuluvat myöskin komissioedustajalle. Se, että lähdetään tuomitsemaan kansainvälisen eh, diplomatia piirissä eh, asioita. Se on termi, jota Euroopan unionissa käytetään. Jos se kerran on muuta hyväksytty termi, niin miksei sitten toimielinten välisten eh, asioiden kysymyksessä ollen tällaista termiä voida käyttää. Muistutan matkastamme Brasiliaan ja Argentiinaan, silloin ainakin tätä termiä käytettiin. Nuo eh, vierailut, diplomaattiset eh, vierailut ylipäätään ovat matkoja, jotka eurooppalaiset veronmaksajat kustantavat. Ja on tärkeää, että kaikki saavat tietää, onko kysymyksessä matka, joiden yhteyksissä ollaan paikallisiin hallituksiin yhteydessä. Ja siis kyse on myöskin siitä, että matkoista etu loppujen lopuksi lankeaa tänne Euroopan unionin suuntaan. Se sitten taas, mitä tulee rajallisiin ja rajoitettuihin asiakirjoihin, Intavaliokunta hidastelee asiakirjojen antamisessa meidän valiokunnallemme. Ja tämä taas hidastuttaa meidän yhteistä kannanottoamme. Ja mitä sitten taas tulee isoveljemme Euroopan komission? Komission on toimittava nyt uusien sääntöjen mukaisesti. Ja se tarkoittaa sitä, että myöskin suhteet toimielinten välisen sopimuksen puitteissa ovat nyt erilaiset, anteeksi vaan, näin se on. Puheenjohtaja, komissaarin on opittava edustamaan meidän etujamme ja maataloussektorin etuja ulkomailla – usein maatalousalaa ei tueta. Ja mehän olemme täällä nimenomaan sitä varten, että edistäisimme ja, ja puoltaisimme maanviljelijöiden ja maataloustuottajien etuja nimenomaan kansainvälisilläkin areenoilla. Ja nyt sitten vielä lyhyesti, anteeksi vaan täällä puhuttiin erilaisista suosituimmuus sopimuksista, järjestelyistä ja siitä, kumpi on parempi vaihtoehto, kahdenvälinen vai monenvälinen sopimus. Monet sanoivat, että VT on suojelu on parempi vaihtoehto. Se määrittelee kannat, roolit ja antaa tiettyä suojaa. Kaikki tietävät varsin hyvin sen, että 2005 Lokakuussa Euroopan unioni esitti varsin anteliaan ehdotuksen, mutta kilpailijat eivät kuitenkaan vastanneet tähän tarjoukseen. Itsekin luonnollisesti olen sitä mieltä, että neuvottelut pitäisi saada loppuun viedyksi, mutta se edellyttää kuitenkin sitä, että sopimus on tasapainoinen ja, ja oikeudenmukainen. Emme voi antaa liikaa myönnytyksiä tietenkään. Meidän on pidettävä mielessä myöskin kilpailijoiden pyrkimykset. Tämä on selvää, varsinkin kun kilpailu harjoitetaan myöskin epäreilujen olosuhteiden vallitessa. Erilaisia aloitteita on saatu kuulla Afrikan suunnalta ja siellä on käytössä kuitenkin tiettyjen tuotteiden osalta suosituimmuussäännöt. Toiset kumppanit taas eivät lainkaan noudata ne sääntöjämme. Erilaisia epäsuosiollisia myönnytyksiäkin on annettu ja sitä paitsi myöskin kompensaatiojärjestelyt usein jäävät toimi, eivät toimi käytännössä. Ja täällä puhuttiin myöskin eläinten hyvinvoinnista. Tämä on aihe, jota on puhuttu, josta on puhuttu jo pitkä ja hartaasti. Onneksi sopu saatiin siitä aikaiseksi. Eläinten hyvinvointi voi olla tärkeä tekijä, mutta kuitenkin kuluttajien terveys on kaiken A ja O, näin sanoakseni. Euroopan unionilla on toimivaltuuksia tällä alalla, koska jäsenvaltiot niin ovat halunneet. Sitten tarkistus 38, Luva kiinnäsin tarkistus, jossa käsitellään vaikutusten arviointia. Siihen liittyen voisi esittää vielä pari kommenttia, mutta aika on kortilla. Haluan nyt esittää vielä kerran kiitokset kaikille kollegoille asiaa osallistumisesta ja tarkistuksesta. Ja tätä kautta uskon, että saamme aikaiseksi harmonisen, oikeudenmukaisen ja hyvän lopputuloksen ja myöskin tehokkaan kannan äh, täältä maatalousvaliokunnasta tästä aiheesta, joka on sinänsä eurooppalainen, mutta se koskee myös ulkoisia ulottuvuuksia, kun ajattelemme Euroopan unionin maatalouspolitiikkaa. Kiitos herra Papastankos, kiitos kaikille. Valiokunnan kokous päättyy tähän. Muistutan teitä siitä, että kokous alkaa kolmelta ja siinä yhteydessä käydään keskustelua yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoden vuoteen 2020 asti. Ja maatalouspääosastojohtaja Sanis tulee olemaan paikalla ja niin ikään herra Albert Des esittelijämme. Keskustelu on äärimmäisen tärkeä tapaamiseen taas kello